tämän asian ratkaisemiseen kansainvälisten kumppaniidensa kanssa tukeakseen poliittista prosessia ja humanitaarisen tilanteen parantamista. Kiitoksia arvoisa komission jäsen. Päätän keskustelun tähän. Kuusi päätöslauselmaa luonnosta on jätetty käsiteltäväksi ja äänestys toimitetaan näihin teksteihin liittyen keskustelun päätyttyä. Nyt siirrymme keskustelemaan Bahrainin ihmisoikeustilanteesta ensimmäisenä tekstin laatioiden puheenvuoroihin. Ensimmäisenä edustaja Repo, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, ihmisoikeustilanne Bahrainissa on valitettavasti heikentynyt

Paljon no, kiitoksia edustaja Repo. Seuraavana edustaja Tanok, kaksi minuuttia. No Herra puhemies, on tietenkin selvää, että vuonna 2011 Bahrainin tilanne oli huolestuttava. Poliisi käytti liikaa voimaa, todellakin mielenosoittaja surmattiin ja on selvää, että vastuulliset on saatettava oikeuden eteen. Kaikista huolimatta tilanne on muuttunut edellisen kiireellisen päätöslausumakäsittelyn jälkeen tammikuussa. Ja myönnettäköön, että olen Bahrainin kanssa yhtä lailla huolissani siitä, että tätä parlamenttia voidaan pitää sellaisena, joka pitää Bahrainia eräänlaisena esimerkkitapauksena, vaikka alueelta löytyy pahemmassakin jamassa olevia valtioita, joihin ei ole puututtu laisinkaan. Ja me tiedämme, miten arabikevään jälkeen tilanne on muuttunut näissä naapurivaltioissa, mutta niihin ei ole puututtu laisinkaan. Bahrain on saanut aikaiseksi kuninkaan johdalla todellista vuoropuhelua ja kaiken lisäksi myöskin julkisasiamiesvirasto on perustettu. Me voimme olla kaikki samaa mieltä siitä, että poliittiset vangit pitäisi vapauttaa ja että kansalaisilla pitäisi olla äh, ilmaisuvapaus ja mielipiteen vapaus, koska se kuuluu demokraattisen yhteiskunnan perusperiaatteisiin. Bahrainilaiset tietävät tämän itsekin ja minä uskon, että yhteiskunta voi kehittyä tässä suhteessa mitä tulee ihmisoikeus tuomioistuimen perustamiseen Bahrainissa, niin osoittaa, että ei tässä kyse ole niinkään EUn toimista, jotka ratkaisevat asian, vaan Bahrainin omat toimet. Meidän tulisi varmistaa, että vuoropuhelun kautta tuemme maata. Jos me vain yritämme nuhdella heitä rajan takaa, niin se on väärä lähestymistapa, joka ei loppujen lopuksi auta yhtään ketään. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Vergia, kaksi minuuttia. Kun me luemme tätä tekstiä, niin siitä voidaan sanoa, että se on vähintään sinänsä vaatimaton. Bahrainin tilanne on kuitenkin huolestuttavaa. Uudistuksia ei ole toteutettu Viime elokuusta lähtien tilanne on huonontunut ja vain pahentunut uudistukset itse asiassa eh, kalifaan lupauksia vastaan toimivat. Jos ajattelemme elokuun tilannetta, niin viranomaiset ovat vahvistaneet vain toimintaansa mielenosoittajia vastaan. On kuitenkin vaadittu kaduilla näitä uudistuksia, mutta eh, heidät on vaiennettu annettu ja on pyritetty myös, pyritty myös käyttämään Iranin uhkaa laillistamaan tätä toimintaa. Tässä kuitenkin palvellaan ainoastaan vallan etuja ja erityisesti Saudi-Arabiaa eikä mitään muuta. On ihan selvää, että, ensin, että pääministeri on ollut vallassa jo vuosikymmeniä mitkään muutokset eivät ole palveleet yhtään mitään. Tämä on strategisesti tärkeä maa ja kansainvälisellä yhteisöllä on tärkeä tehtävä myös Euroopan unionilla ensiksikin. Bahrainilaiset ovat hyvin rohkeita, emmekä me saa unohtaa heitä tämän arabikevään yhteydessä. Euroopan unionin täytyy kuunnella näitä kansalaisia ja heidän demokratian vaatimuksiaan ja vapaakauppaa sopimuksia avoimuusvaatimuksiaan. Ei voi sallia sitä, että bahrainilaisia edelleenkin tapetaan, vaikka he yksimielisesti ovat osoittaneet vastustavansa hallintoa. Tämä teksti ei vastaa täysin tuon tilanteen haasteisiin. Emme äänestä tästä ollenkaan, emme sitä vastaan sinänsä, koska me haluamme tukea bahrainilaisia, mutta jätämme äänestämättä. Kiitos. Seuraavana edustaja Lisek, yksi minuutti. Panie przewodniczący, pani komisarz. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen Bahrain on pieni, mutta tärkeä maa alueella. Kyseessä on maa, joka ei ole täysin demokraattinen meidän ymmärryksemme mukaan demokratiasta, mutta maa kuitenkin tekee jotain muuttaakseen oikeusjärjestelmäänsä, suojeleksaan ihmisoikeuksia, on eri tahoja, elimiä, joita on perustettu tätä varten, ja me ylistämmekin tai kiitämme heitä tästä päätöslauselmassa, mutta selvää kuitenkin on, että erityisesti mitä tulee omiin kumppaneihin, niin meidän pitäisi olla suoria ja rehellisiä ja tuomita asiat, jotka pitääkin tuomita. Sen takia me puhumme vainosta, sorrosta, opposition kidutuksesta, kidutuksesta hyökkäyksestä heitä vastaan. Me tuomitsemme tällaisen. Haluaisin kiittää kollegoja muista poliittisista ryhmistä, koska ovat rakentavassa hengessä suhtautuneet, suhtautuneet tähän tekstiin, koska meidän mielestämme EPP mielestä tämä on tasapainoinen teksti ja se auttaa uudistusten aikaan saamisessa maassa. Paljon kiitoksia teille. Seuraavana edustaja Harkin puolitoista minuuttia. Thank you, Mr. Chair. This resolution among... Kiitoksia, herra puhemies. Tämäkin teksti korostaa, mikä on varhainen tilanne. Jatkuvasti ihmisiä sorretaan, vangitaan ja häiritään. Me vaadimme kaikkia poliittisia vankeja, olipa kyse kenestä tahansa, ihmisoikeustaistelijoista, rauhanomaisista, kansalaisista, jotka osoittavat mieltään. Erityisesti haluaisin ottaa esille kaksi vankia, Dabila Zab, jonka tavaisin, ja al Baja, jonka perheen tapasin Bahrainissa, kun hän oli van- vankilassa. Tano kysyi Bahrainin tilanteesta ja haluaisin kertoa, että Bahrainissa käytetään kaasuja hyväksi. Saamieni tietojen mukaan noin 50 ihmistä on saanut sitä kautta surmansa, eli kyse on todellakin as- aseesta. Ja jos kemiallisia aineita käytetään ja se johtaa moniin kuolemiin, niin se on kemiallinen ase, niin kuin määritelmässä sanotaan. Tämä on erittäin tärkeää erityisesti kun keskustelemme Syyrian tilanteesta, mutta jostain syystä tätä ei ole noterattu laisinkaan. Minun mielestäni meidän pitäisi välittömästi lähteä Bahrainiin katsomaan, mikä on tämän hetkinen tilanne, noudattaen kemiallisten aseiden seurantaa koskevaa pöytäkirjaa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Näin olemme kuulleet tekstin laatioiden kommentit seuraavana ryhmien puheenvuoroihin. Ensimmäisenä edustaja Posselta. Herra puhemies, Bahrainin kuningaskunta on eri ristiriitaisten etujen polttopisteessä. Shiitit taistelee Iran, Saudi-Arabia täytyy tässä huomioida. Kansallismieliset islamistit taistelevat toisiaan vastaan ja tämä osoittaa, että geostrategiset ja taloudelliset ristiriidat ovat olemassa. Ja tästäpä syystä me ajamme vakautta, mutta vakaus edellyttää ihmisoikeuksien kunnioittamista. Ja tästä syystä olemmekin tyytyväisiä uudistuspolitiikkaan, johon kuningas Hamat on ryhtynyt vuoden 2011 tapahtumien jälkeen. Me olemme tyytyväisiä oikeusasiamies viran perustamiseen, me ty- olemme tyytyväisiä naisaseman parantamiseen, mutta teot määrittelevät tulokset. Nyt on aika lopettaa puheet ja siirtyä toimiin. Ja tästä syystä on hyvä, että meillä on tämä pöytä, päätöslausumaluonnos pöydällä, mutta me tarvitsemme myöskin tunnustusta maan sisällä. Mutta tunnustus ei riitä, vaan todellisiin toimiin on ryhdyttävä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavan edustajan Giringa de Ödenberg. Kiitoksia puhemies. Jälleen kerran keskustelemme Bahrainin ongelmista. Euroopan parlamentissa. Viranomaiset eivät ole ottaneet huomioon kansan vaatimuksia. He ovat demokraattisia uudistuksia, joita hallitus on luvannutkin. Viranomaiset reagoivat rauhanomaisiin mielestäni väkivaltaisiksi. Pidätettiin sekä lapsia että aikuisia. Ihmisoikeuksien puolustajia jatkuvasti jahdataan koko maassa. E- e- ennen kuin pidetään mielenosoitus ensi kuussa, tai elokuussa kuningas kielsi kaikki mielenosoitukset sehän rajoitti tosiaan meidän käyttää se koossa toimensa myös ihmisiin, joita nähdään terroristeina. Annetaan pitkiä vankeustuomioita, ihmiset menettävät joko kansalaisuutensa. Pitäisi tuomita tiukasti kaikenlainen sorto ja kansalaisten vaino, vedota Bahrainin viranomaisiin, jotta he vapauttavat poliittisia aktivisteja, journalisteja, blokkareita, ihmisoikeustaistelijoita ja kaikkia niitä, jotka rauhanomaisesti osoittavat mieltään. Kun ajattelemme näitä sortotoimia, odotamme, että YK on ihmisoikeusneuvoston suositukset siellä toteutetaan ja ryhdytään uudistuksiin ja palautetaan perusoikeudet. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Saake puolitoista minuuttia. Kiitoksia herra puhemies, arvoisa komissaari. Uudemman kerran keskustelemme Bahrainista ja ihmisoikeustilanteesta. Jotkut ovat sanoneet, että meidän pitäisi katsoa Saudi-Arabian suuntaan, mutta muistutaisin teitä siitä, että Saudi-Arabia on auttanut muun muassa aseellisen keinoin maan hallitusta. Poliittisten vankien vapauttamisvaatimusten myötä mielenosoitukset on kielletty maan kaupungissa, mutta me muist, meidän tulisi muistaa, että kaikki eivät ole terroristia tai Iranin tukemia, jotka osoittavat mieltä, mutta meidän täytyy varmistaa, että nuoria ei pitäisi vangita ja missään nimessä ihmisiä ei saa kiduttaa suositusten täytäntöönpanoon toteutuminen pitäisi vihdoinkin toteutua. Poliittiset vangit pitäisi vapauttaa, erityisesti ne, jotka ovat EUn kansalaisia. Nyt täytyy todellakin ryhtyä avoimin mielin keskustelemaan vastapuolen kanssa maan tulevaisuudesta. Medialla pitäisi olla vapaa toimintavapaus Valitettavasti näin ei ole. Tällä hetkellä on valitettava, että kidutuksesta vastaava erityislähettiläs ei ole päässyt maahan. Digitaalista vapautta on rajoitettu muun muassa EU-sta peräisin olevalla teknologialla. Ihmisoikeustaistelijat on voitu jäljittää tämän teknologian avulla. Nyt tarvitaan EUn toimia. Se ei riitä, että Yhdysvallat toimivat, koska he eivät tulisi kuitenkaan toimimaan. Joten meidän täytyy todellakin ajaa kansalaisten humanitaarista tilannetta, koska muuten tästä tulee vain valtataistelun pelikenttä. Paljon kiitoksia edustaja Saake. Seuraavana edustaja Biilam, yksi minuutti. Puhemies, Bahrain on valtio, jossa mielenosoitukset hallintoa vastaan ovat ajaneet kansan heikoon jamaan. Syyriassa näitä on käynyt myös ja, alu, ja Kyse on erityisesti mielenosoittajien vallan kitkemisestä täysin. Mielenosoituksia täytyisi kuitenkin kunnioittaa. Tiedotusvälineiden vapaus on hyvin olennaista. Meidän täytyy puhua poliittisten vankien vapauttamisesta ja lehdistön vapaudesta. Me olemme nähneet, mihin tilanne ajautui Syyriassa ja siksi meidän täytyy olla nyt varuillamme ja vaatia yhteiskunnallista vuoropuhelua. Painostusta on totta kai toteutettava myös Bahrainin suuntaan kansainväliseltä tasolta, jotta ihmisoikeuksia noudatettaisiin myös Bahrainissa ja Euroopan unionin on oltava tässä merkittävällä siellä. Kiitos. Seuraavana edustaja Murphy, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Kuten miljoonat ympäri maailmaa, työntekijät, nuoret, parannissa, innoittuivat Tunisian ja Egyptin mielenosoituksista olivat samaa mieltä, koska heidän omat kokemuksensa ja demokratian oikeuksien puute vaikuttivat, kun he lähtivät kaduille vaatimaan demokraattisia vapauksia, vaatimaan parempia elinoloja. He, heidät pyrittiin tukahduttamaan brutaalilla tavalla ja tässä Saudi-armeija myös autti väkivaltaisuus jopa lisääntynyt viime aikoina. Tämä kohdistuu erityisesti julkisen sektorin työntekijöitä kohtaan. Yli 2000 julkisen sektorin työntekijää on irtisanottu viime aikoina, koska heitä, heidän osallistuneen mielenosoitukseen tai sen takia, että ovat pyrkineet parantamaan ihmiset, jotka ovat loukkaantuneet mielenosoituksissa lääketieteellisiä työntekijöitä on myös tuomittu. Heidät kyllä myöhemmin vapautettiin tuomioistuimessa. Kuitenkin monet lääkärit edelleenkin ovat vankilassa ja monet heistä, jotka saivat vapautettiin, eivät ole pystyneet palaamaan työhönsä tai toimimaan puolueessa. Viime kuussa kuningas esti vapaan vapautumis, äh, kokoontumisen pääkaupungissa. Kaikki vangit pitää vapauttaa viipymättä. Kaikki työntekijät, jotka on irtisanottu vain sen takia, että ovat käyttäneet demokraattisella oikeuttaan, pitää palaut- heille pitää palauttaa työpaikkansa. Lopuksi haluaisin esittää kysymyksen, eikö tämä ole kaikkein uskomatonta tekopyhyyttä, että ne voimat, jotka huutavat sitä, sen puolesta, että hyökättäisiin Syyriaan, USA ja Iso-Britannia välittävät aseita, kauppaavat aseita tähän alueelle, tälle alueelle. Kiitos. Kiitokset. Ja seuraavana edustaa Obama ja puolitoista minuuttia. President. Herra puhemies, kiitoksia. Niin, myös Bahrainissa kevät on muuttunut syksyksi. Ihmisoikeuksia on poljettu. Valitettavasti Bahrain edustaa monia alueen maita. Muutoksia vallanpitäjät pelkäävät ja he eivät halua nähdä totuutta silmiin ja lännen kaksinaismoraali näkyy myöskin tässä tilanteessa. Poliittisesti, taloudellisesti Bahrainia pidetään kumppanina, mutta me olemme vain katsoneet, miten ihmisoikeuksia poljetaan. Ja valitettavasti me emme halua heikentää omaa taloudellista toimintamahdollisuuttamme, mutta tämä ei ole mikään huutokauppa. Tässä ei voida käydä kauppaa ihmisoikeuksilla ja ihmishengillä. Kofi Annan aikoinaan totesi osuvasti, että ihmisoikeusloukkaukset ovat huomenna muuttumassa joukko murhiksi. Meidän täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia. Jos tästä periaatteesta ei pidetä kiinni, niin silloin täytyy ryhtyä vastatoimenpiteisiin, esimerkiksi asevientikiiltoon, vastuullisten tilien jäädyttämiseen ja tuen leikkaamiseen. Eli meidän pitäisi loputtaa tämä jaarittelu ja ryhtyä tuumasta toimeen. Kiitoksia.

Seuraavan edustaja Orden, yksi minuutti. Bahrain is a long stand. Kiitokset. Niin, Bahrain on avainasemassa Persian lahdella geostrategisesti ja se on myös Yhdysvaltain asevoimien yksi kohta ja myös Saudi-Arabian liittolaiden. Ka- kaikki tietysti johtaa siihen, että lännen suhteita halutaan heiluttaa nyt me olemme havainneet, että näitä ristiriitoja käytetään hyväksi. Tietysti me tuemme ilmaisunvapautta ja rauhanomaisia mielenosoituksia ja tämä ääni täytyy kuulla. Ja kuninkaan aloitteet ihmisoikeusinstituutioiden luomiseksi ja neuvottelujen aloittamiseksi ja mielipidevankien vapauttamiseksi ovat aivan oikeat, mutta tämä mielenosoitustilanne on ikävä ja terroristi-iskujen tilanne myöskin. Ja ja on monia väärinkäytöksiä ja julmuuksia Bahrainissa tapahtunut ja meidän täytyy olla nyt sulkematta silmiämme. Meidän täytyy miettiä poliittisia mahdollisuuksia tuomita väkivalta ja terrorismi ja toimia rakentavasti tässä kriisissä. Kiitoksia. Nyt siirrymme Catch the Eye-menettelyyn ja ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Keli. Eh, Eh, Puhemies, kiitoksia. Kertoakseni nyt totuuden. Bahrain ei, niin tilanne ole läheskään puoliskaan niin paha kuin muissa maissa, joista juuri tänään olemme keskustelleet. Ja tosiaankin meidän pitää tunnustaa edistys, jota on siellä saatu aikaan. Aivan erityisesti, kun tarkastellaan öö, oikeusasiamies meidän pitää ottaa huomioon myös politi- politiikan muutos ja suhtautumisen muutos naisiin. Se on aika epätavallista alueella. Mutta meidän pitää tunnustaa myös heikkoutta, eikä ole epäilystäkään siitä, että meidän pitäisi pystyä painastamaan Bahrainia. Tämä, ajattelen aivan erityisesti lehdistövapautta. Sehän on tärkeä oikeus missä tahansa demokraattisessa maassa. Samoin mitä tulee sosiaaliseen mediaan, tätä asiaa pitää myös tarkastella sitten ongelmana on myös poliittisten vastustajien vangitseminen. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Kretu. Olen todella huolissani Manaman toiminnassa mielenosoitusten julmasta päättämisestä. Minä olen myös sitä mieltä, että vaino täytyy päättää ja laittomasti vangitut vapauttaa. Täytyy tukea ilmaisun vapautta ja myös kidutukseen, kidutukseen keskittynyt erityisasiantuntija päästä alueelle tutkimaan tilannetta. Poliisijärjestelmä on uudistettu, se on hyvä asia, mutta lisäksi tarvitaan uusia uudistuksia. Bahrain täytyy myös saattaa Persialahden yhteistyöneuvoston ihmisoikeustuomioistuimen eteen. Tämä on sinänsä hyvä asia, että liikehdintää siihen suuntaan on ollut ja ollutkin ja me me Euroopan unionina tätä tuemme. Dank, Frau Kollegin Paljon kiitoksia teille, edustaja Kretu. Seuraavana edustaja Paska. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Súhlasím s pánom Tanokom. Kiitoksia, herra puhemies, arvoisa komissaari. Kollega Tanokin kanssa olen samaa mieltä siitä, että mitä katsotaan vaatimusten kielimuotoa, niin meidän täytyy toimia rakentavassa hengessä. Menneisyys on osoittanut, että meidän ei tulisi vaatia vain ainoastaan muutoksia. Meidän tulee tuntea kaikki asianosaiset, islamistit tai demokraattiset voimat tai ketkä tahansa. Kun katsotaan Bahrainin suuntaan, niin hallituksen kanssa voidaan keskustella yhtä lailla kuin kuninkaankin kanssa.

Esa ja keskustelu päättyy tähän, mutta sitä ennen vielä puheenvuoro komission jäsenelle Redingille. Olkaa hyvä. Puhemies, kuten alusta asti olen jo sanonutkin, niin Bahrainin tilanne on huolestuttava ja varapuheenjohtaja Ashton on pyytänyt minua ilmoittamaan asiasta täällä. Hän on seurannut tilannetta läheltä helmikuun helmikuusta lähtien 2011 pidätyksistä lähtien ja myös tavannut kuningas ähm, Hamadin ja Bahrainin kansalaisyhteiskunnan edustajia. Me myös olemme pyytäneet kaikkia osapuolia kieltäytymään väkivallasta ja ryhtymään kansalliseen sovitteluun ja tämän pitäisi olla myös meidän toimintamme ytimessä. Ashton on pyytänyt YK on, EUn e erityisasiantuntija Stavros Lambronidista vierailemaan Bahranissa ennen hänen omaa vierailuaan tähän kesäkuun, ennen koko, kesäkuun kokousta. Ja tuossa yhteydessä, yhteydessä Lambrinidis tapasi hallituksen edustajia, opposition edustajia, kansalaisyhteiskunnan edustajia ja vieraili vankiloissa ja myös poliittisesti vangittujen luona. Ja kiinnitti huomiota sovitteluun, johon tarvitaan luottamuksen rakentamista kaikkien osapuolten taholta. Tähän, tässä tarvitaan myös ähm, vankien vapauttamista. Tämä on ehto, jotta voidaan Bahrainin yhteiskunnan kova polarisoituminen saada päättymään. Tämä on hyvin olennainen asia juuri nyt nyt ja kansallinen sovitteluprosessi vaatii edistysaskeleita. Tästä syystä toivon viranomaisten vaativan uuden lainsäädännön vastaavan kansainvälisiä ihmisoikeusvaatimuksia ja myös panevan sen täytäntöön käytännössä. Viime päivien aikana olemme Bahrainin neuvottelijoikumppaneidemme kanssa mm, olleet huolissamme kansallisen tilanteen heikentymisestä ja myös poliittisten, poliittisen toiminnan rajoittamisesta ja diplomaattisen toiminnan rajoittamisesta. Ja me olemme nyt tarkkailemassa tätä tilannetta ja myös rohkaisemme vahvasti Bahrainia täytäntöönpanemaan itsenäisen tutkintakomission toiminnan, toiminnasta aikaan saadut suositukset. Ja Euroopan unioni on valmis myös tarjoamaan lisää tukea Bahrainille. Uskomme, että se on keskinäisen luottamuksen rakentamisen olennainen peruspilari. Me olemme tyytyväisiä poliisiin piiriin luodun oikeusasiamiehen tehtävästä tehtävän luomisesta ja meidän toiveemme on, että tämä uusi tehtävä yhdessä syyttäjän laitoksen kanssa voi täyttää mandaattinsa täysin riippumattomasti. Käytän tilannetta myös hyväkseni huomauttaakseni YK ihmisoikeuskomitean lausunnosta viime, tämän syyskuun 10. päivältä ja olen tyytyväinen parlamentin valtuuskuntaan ja sen vierailuun Arabian niemimaalle 2013 huhtikuussa ja myös ähm, näistä äh, olemme tyytyväisiä näihin tasapainoisiin suosituksiin, joita parlamentti on laatinut. Paljon kiitoksia teille, arvoisa komissaari Reding. Keskustelut päättyvät tähän. Kuusi päätöslauselman luonnosta on jätetty käsiteltäväksi. Äänestys toimitetaan tuota pikaa. Mutta sitä ennen saanen muistuttaa teitä seuraavasta asiasta. Kuka pyytää työjärjestyspuhe?